keskiviikkona allekirjoitan yhdessä neljä tavanomaisen lainsäädäntömenettelyn mukaisesti hyväksyttyä säädöstä. Parlamentin työjärjestyksen artiklan 78 mukaisesti säädösten otsikot julkaistaan tämän istunnon pöytäkirjassa. Nyt voimme siirtyä esityslistaan.